ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi valtuuskunta Georgian parlamentista Tamara Kolagovan johdolla. Kyse on EU-Georgia parlamentaarisen yhteiskokouksen neljännestä kokoontumisesta. Tämän yhteydessä Georgian valtuuskunta istuu tuolla lehtereillä. Ja nyt olen aivan varma siitä, että olette käyneet erittäin hedelmällistä ja hyödyllistä keskustelua parlamentin jäsenten kanssa. Nyt pidämme täysistunnossa pienen tauon ja kello 11 puheenvuoron saa Kanadan pääministeri.